Thank you, colleagues. I encourage you to take seat. Kollegat, istutukapa. Pyytäisin niitä, jotka poistuvat saalista, poistumaan hiljaisesti, jotta voimme käynnistää kokouksen. Our seventh point of the agenda. Kohta seitsemän esityslistalla delegoiden säädösten ja täytäntöönpanotoimien tarkastelu. Kyseessä on joka kuukausi toistuva tapahtuma, jota pidämme hyvin tärkeänä. Näin voimme myös valvontakapasiteettiamme tehostaa näin keskeisessä EU-lainsäädännön osa-alueessa. Kyse on tason kaksi toimista. Tänään keskitymme direktiivin maksupalveluista sisämarkkinoille ja toisaalta asetuksen korttipohjaisista maksutapahtumista – IFR ja PSD2. Andrea Henria äh, pankkivalvontavirastosta, FISMA-pääosastosta ja sitten meillä on myös kilpailupääosaston edustaja paikalla. Kun ajatellaan PSD2 direktiiviä, me olemme saaneet kaksi asiakirjaa keskusteltavaksi, yhden joulukuussa 2015. Kyse on tulevasta teknisestä standardista, luottamuksellisuuden tietosuojan osalta ja toisaalta meillä on myös tekninen standardi, joka säätelee tiedonvaihtoa ja yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kesken ajatellen mm, ilmoituksia. Mielellämme kuuntelemme lisätietoja keskeisistä kysymyksistä näissä aiheissa. Ensinnäkin asetus toimitusmaksuista. Meidän täytyy tässä muistaa se, että korttiyritysten ja toisaalta välitystahojen täytyy olla riippumattomia. Sitten julkinen kuuleminen teknisestä standardista nimenomaan tämän erottamisen suhteen järjestettiin. Kuuleminen päättyi 8. maaliskuuta ja tänään haluaisimme sitten kuulla EBAn palautetta kuulemisesta ja pankkiviranomaisen suunnitelmista jatkotoimien suhteen. Ja totta kai kuuntelemme myös komission näkemyksiä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rialle ja tämän jälkeen Sales ja Wesenbeck lyhyttä alustusta varten. Ja pyydän molempia käyttämään puheenvuoroa maksimissaan 15 minuuttia. Ensin Andrea Kiitos puheenjohtaja. Valiokunnan jäsenet haluan kiittää teitä mahdollisuudesta päivittää tietojamme toimitusmaksujen osalta korttipohjaisissa maksutapahtumista maksupalveluista sisämarkkinoilla PSD2 osalta. Näin pankkivalvontaviranomainen voi täyttää tehtävänsä yksi, yhden sääntökirjan aikaansaamiseksi ja sääntelyn lähentymisen aikaansaamiseksi maksualueellamme innovatiivisten palvelujen osalta. Olemme sitoutuneita PSD2 ja IFR niin, että saamme lisää kilpailua vähimmäismaksumarkkinoille. Aivan lyhyt katsaus siitä edistyksestä, jota olemme saaneet aikaiseksi näissä mandaateissa tehtävissä. Me olemme saaneet yhden tehtävän artiklan 7 kohdan 6 mukaisesti IFRssä. Kyse on ö, toimitusmaksuista, maksuja välittävistä elimistä, teknisistä standardeista. Tarvitaan vaatimukset sille, miten korttiyritykset ja välittäjät joutuvat noudattamaan sääntöjä, jotta he, ne toimivat riippumattomasti myös päätöksenteossa ja kirjanpidossa. Tämä mandaatti saatiin varsin myöhään, silloin kun neuvottelut IFRstä päättyivät, kun saimme tiedon mandaatista, niin järjestimme työryhmän, jossa kaikki osapuolet olivat edustettuina. Ja tämä poliittinen prosessi käynnistyi kesäkuussa 2015. Sitten luonnoksen teknisestä standardista julkaisimme, järjestimme kuulemisen ja myös julkisen kuulemisen jossa oli laaja edustus, 55 edustajaa yli 2000 eri organisaatiosta. Nyt tekninen standardi luonnosvaiheessa korostaa riippumattomuutta, joka on tarkoitus saada aikaan riippumattoman johdon kautta ja myöntämällä tiettyjä poikkeuksia tietyissä tilanteissa. Haluamme riippumattomuutta myös kirjanpidon suhteen ja tämä toteutuisi ABC-kirjanpidon kautta, toimintoperusteisen kirjanpidon kustannuslaskennan kautta johtokunnan kokoonpanossa täytyy varmistaa se, että ei synny eturistiriitoja. Olemme saaneet 16 vastausta kuulemiseen ja tällä hetkellä arvioimme niitä. Tarkoitus on saada lopullinen versio tästä luonnoksesta kesäkuussa 2016, eli tämän 12 kuukauden määräajan puitteissa. Haluaisin lopuksi tehdä tiettäväksi, että äh, pankkiviranomainen äh, kehittää tätä teknistä standardia, mutta sillä ei ole mitään oikeudellisia äh, valtuuksia varmistaa sitä, että rahoituslaitokset täytäntöön panevat näitä sääntöjä ja myös kansalliset viranomaiset niitä valvoisivat. EUn lainsäätäjän tulisi tehdä IFRstä täysin pankkiviranomaisen mandaatin mukainen niin, että äh, tämä lisättäisiin sääntöihin, kun määritellään rahoituslaitoksia ja toimivaltaisia viranomaisia. Jos tällaista muutosta sääntöihin ei tehdä, niin pankkiviranomainen ei voi varmistaa valvonnan lähentämistä tässä hyvin tärkeässä tason yksi asetuksessa. No sitten PSD2. Meillä on 11 mandaattia. PSD2 kuusi teknistä standardia ja äh, myös suunta viivoja ohjeistuksia. Määräaika on 12, 18 ja 24 kuukautta ja tässä määräaika PSD 2 on tammikuussa 2018. Mandaatit liittyvät ilmoituksiin, lupan, luvan myöntämiseen, turvallisuusvaatimuksiin, äh, epäsäännönmukaisten ilmoittamiseen, rekisterin luomiseen, valitusmenettelyihin ja vakuutusasioihin. Olemme käynnistäneet jo työn seitsemässä mandaatissa ja yksi konsultaatio asiakirja on saatu jo valmiiksi ja niin kuin puheenjohtaja muistan, yksi saatiin joulukuussa 2015. Tämä siis jo ennen kuin PSD 2 julkaistiin virallisessa kir- äh, lehdessä. Kiistanalaisin tässä hankkeessa on äh, asiakkaan tunnistaminen ja turvallinen viestintä se, missä määrin PSD2 voi saada aikaiseksi kilpailun tehostamisen, riippuu pitkälti siitä, minkälainen tekninen standardi aikaan saadaan ja miten markkinoilla toimijat, käytännössä pankit, viestivät markkinoille pyrkijöiden kanssa, eli kolmansien osapuolten kanssa, jotka haluaisivat saada pääsyn tilitietoihin ja käyttää tätä hyväkseen. 12 kuukautta olemme saaneet aikaa tähän mandaattiin ja aivan niin kuin mainitsitte, me annoimme jo työasiakirjan, josta keskustellaan 12 kuukauden ajan. Kun kehitämme teknistä standardia, niin pankkivalvontaviranomaisen on pohdittava, äh, miten tasapaino tässä asiassa löytyy. Täytyy päästä tasapainoon toisaalta sen suhteen, että integraatiota tarvitaan sisämarkkinoilla. Pankkivalvontaviranomainen määrittelisi yhden standardin hyvin yksityiskohtaisesti, taikka sitten helpotettaisiin innovointia pitkällä aikavälillä. Ja näin sitten pankkiviranomainen toimisi aivan toisin, eli olisi korkean tason vaatimukset ja sitten eh, teollisuus itse määrittelisi teknologiset ratkaisut. Olemme saaneet 18 vastausta kuulemiseen toiseksi eniten historiamme aikana. Vain kuuleminen, joka järjestettiin pankkialan palkkioista sai osakseen suuremman mielenkiinnon. Tällä hetkellä arvioimme vastauksia ja työasiakirja saadaan kesällä 2016 ja lopulliset tekniset standardit sitten tammikuussa 2017, eli 12 kuukauden määräajassa, joka PSD2 meille on annettu. Haluaisin loppuun tehdä tiettäväksi, että olemme tyytyväisiä edistykseen mandaatin kehityksen osalta toistaiseksi, mutta olemme varmoja, että ongelmia syntyy huomattavasti, jotta tehtävä saadaan valmiiksi. Tämä johtuu resurssipulasta. Budjetissa 2016 pankkivalvontaviranomainen ei ole saanut lisäresursseja näiden tehtävien hoitamiseksi. Kesällä 2014 pyydettiin arviota tarvittavista resursseista neljän mandaatin osalta totesimme silloin, että olisimme tarvinneet kolme FTEtä, kaksi FTEtä toisena vuonna ja vielä yhden FTEn jokaiselle vuodelle sinä aikana, kun mandaatteja kehitetään. Mutta me emme saaneet lisäresursseja lainkaan ja mandaattien määrä kasvoi 4-11 ja tämä asettaa meidät aika lailla vaikeaan tilanteeseen. Me emme voi todennäköisesti täyttää täysin määräaikoja, emme voi niissä pitäytyä. Ja nyt olemme joutuneet äh, sitten vähentämään prioriteetteja PSD2-mandaatin osalta. Toinen liittyy yhteispisteisiin ja toinen rekisteriin. Toivon, että tämä lyhyt alustus oli hyödyllinen ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin yhdessä äh, kollegoiden kanssa eri pääosastoista. Kiitos. Thank you very much and of course we... Kiitos. Totta kai me kirjasimme huolenne. Sehän on myös meidän huolemme liittyen resursseihin, joita pankkivalvontaviranomaisella on käytössään. Esititte kommentin myös oikeudellisiin äh, valtuutuksiin liittyen, kun ajatellaan valvontaa täytäntöönpanon osalta. Nyt herra Sales, komission edustaja, olkaa hyvä. Yes, good morning. Thank you, Chairman. Hyvää huomenta. Kiitän Ekon valiokuntaa siitä, että voimme keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Ei ole juuri lisättävää. Toistaisin vain, että todellakin ö, maksupalveludirektiivi kakkoslainsäädäntöä pidetään tärkeänä lainsäädäntönä. Also thanks to... Kiitän myös Euroopan parlamentin ponnistelusta, kun se on pyrkinyt hyvään kuluttajan suojatasoon ja halunnut avata markkinoita. Uskon, että tässä on, tämä on klassinen tilanne, erittäin hyvä vastuunjako EBAN ja komission välillä mitä meihin tulee Euroopan komissiossa ja erityisesti pausosta FISMassa, tällä hetkellä me keskitymme siihen, miten oikealla tavalla siirretään tämä suuri lainsäädäntökokonaisuus kansallisen lainsäädäntöön ja toimimme tässä perustandardin avulla, jolla tuemme jäsenvaltioiden toimintaa. Me järjestämme säännöllisiä seminaareja lainsäädännön siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Meillä on ollut jo tällainen tilaisuus helmikuussa, huomenna on itse asiassa toinen ja neljä muuta vielä tämän vuoden aikana ja mahdollisesti enemmän vielä ensi vuonna, jotta varmistamme sen, että kaikki hallinnot jäsenvaltioissa saavat kaiken tarvittavan tiedon, kaikki välineet, jotta voivat suorittaa täsmällisellä kattavalla tavalla tämän lainsäädännön siirron kansalliseen lainsäädäntöön aikarajoissa vuoteen 2018 mennessä. Aivan niin kuin herra Andreas sanoi, Tähän liittyy monia kakkostason toimia, jotka pitää hyväksyä ja ottaa käyttöön. Meillä on yhteinen etu hoitaa tämä siirtymävaihe menestyksekkäästi. Minun täytyy sanoa, että teemme läheistä yhteistyötä keskenämme. Meillä on säännöllisiä yhteyksiä, keskusteluita. Pyrimme varmistamaan tätä kautta, että sekä taso yhden lainsäädäntö että kakkostason toimenpiteet laaditaan ja täytäntöön pannaan oikealla tavalla. Lopetan puheenvuoroni tähän, mutta mielelläni vastaan myöhemmin kes- kysymyksiin, jos tarvetta on. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja sitten toinen komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Ah, sorry. Yes. Excuse me. Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon, että meidät kutsuttiin puhumaan tästä aiheesta. Tässä on siis kyse toimitusmaksuista EFR astui voimaan kesäkuussa 2015. CAPS astui voimaan joulukuussa viime vuonna, kuten tiedätte. Toinen sääntörypäs astuu voimaan tämän vuoden kesäkuussa ja näiden toimien joukossa on myös kyse järjestelmän ja käsittelyn erottamisesta. Komissiolla on ollut yksi tällainen foorumikokous jäsenvaltioiden kanssa, valtiovarainministeriöt ja tai valvontaviranomaiset puhuvat siellä omasta asetuksen täytäntöönpanosta. Toinen tällainen kokous järjestetään kesäkuussa, erityisesti keskitytään toiseen sääntöryppääseen. Keskeisin kysymys on tietenkin siitä, toimiinko IFR, onko sillä se vaikutus, jota kaikki toimimme. Parlamentti ja neuvosto on pyytänyt meitä toteuttamaan tutkimuksen, jossa arvioidaan tämän asetuksen vaikutuksia. Meillä on tiimi, toiminnassa. Se on jo katsonut nollatasoa, eli näitä parametreja ennen kuin asetus astuu voimaan, jotta voidaan sitten arvioida myöhemmin sen vaikutuksia. Tänä päivänä puhumme näistä teknisistä sääntelystandardeista, jotka liittyvät järjestelmän ja käsittelyn erottelukysymyksiin. Artiklassa 7 sanotaan, että järjestelmän ja käsittelyn pitäisi olla erillisiä, kun ajatellaan tilinpitoa, päätöksentekomenettelyä ja niin edelleen. Ja EBA on valmistelemassa näitä teknisiä standardeja tällä hetkellä. Kuten jo mainittiin, kuulemisasiakirja julkaistiin viime vuoden joulukuussa, kuulemistilaisuus järjestettiin helmikuussa, joten kaiken kaikkiaan komissio on tyytyväinen tähän prosessiin, mutta meitä huolettaa tämä viive. On aivan selvää, että standardeja ei voida hyväksyä ennen kuin säännöt astuvat 9. kesäkuuta voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä alalla on kysymysmerkkejä, jotka liittyvät näihin teknisiin standardeihin, joita alan on noudatettava. Totta kai toimijat voivat päättää noudattaa EBAN luonnosta, julkaistua luonnosta, mutta ei ole varmaa siitä, ovatko tässä nämä samalla lopulliset standardit. Tämä on huolenaihe. Lisäksi meillä on huolia täsmällisempien kysymysten osalta. Yksi on se, että on annettu poikkeus, joka liittyy innovatiivisiin kehityksiin. Kyseenalaistetaan, eikö tämä ole liian laaja poikkeus. Lisäksi se, että otetaan käyttöön tietty prosessori lähtökohtaisesti. Eikö tämä ole sinänsä jo syrjivä menettely? Ja lisäksi pohditaan sitä, pitäisikö olla näiden siirtohintojen osalta tietyt rajat, jottei synny mitään syrjintää. Entä standardien noudattaminen? Tässä on ajateltu henkilöstön, yritysten henkilöstön käytännössääntöjä, mutta niihin ei liity mitään sanktioita, joten ei oikein tiedetä, miten huolehditaan näiden sääntöjen noudattamisesta. Lopuksi on hyvin laajasti esitetty, että järjestelmissä voidaan puhua jaetuista palveluista, mutta jaetuille palveluille ei ole esitetty mitään kriteereitä, joten haluamme siis lähinnä sanoa, että EBAN prosessia valvomme, seuraamme hyvin tarkkaan ja haluamme nähdä lopputuloksen, jotta voimme tarkkaan tutkia sitä, noudatetaanko tässä sitä, mitä ajateltiin IFRn osalta, mutta raportoimme myöhemmin mielellämme lisää. Kiitos paljon. No. Kiitos. Nyt näiden aiheiden esittelijät, Pablo Salba. Eh, gracias, presidente, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia näistä selityksistä ja kiitän, että olette tulleet tähän kokoukseen. Kuten kaikki tiedätte, asetuksessa todetaan, että pankkiviranomainen esittää nämä tekniset sääntelystandardit Euroopan komissiolle – ja tämä tapahtui viime vuonna itse asiassa pankkiviranomainen konsultoi näistä sääntelyteknisistä standardeista 8. maaliskuuta 2017 on tämä aikaraja. Ja puheenjohtaja pankkivirkamies, pankkivirasto haluaa tehdä ehdotuksensa komissiolle ensi vuoden toukokuussa, samoin yrityksille, joita tämä koskee jotta täyttää vaatimukset, mitä tulee näihin luottokorttijärjestelyihin. Tämä liittyy kohtaan seitsemän asetuksessa. Haluaisin, että haluaisin tietää, miten Euroopan komissio on reagoinut tähän viivästymiseen. Haluaisin myös tietää, tutkiko komissio sellaista mahdollisuutta, että suosittelisi vastuuviranomaisille tiettyjä standardeja, joista puhutaan asetuksessa, voitaisiin antaa niille enemmän aikaa, että ne voisivat täyttää asetuksen vaatimukset. Kiitoksia. Thank you, Anto- Kiitos. Antonio Tajani. Grazie, Presidente. Grazie anche rappresentanti dell'EBA. Kiitos. Kiitos pankkivalvontaviranomaisen ja komission edustajille alustuksesta. Haluan kiittää kommenteista ja siitä työstä, jota olette tehneet näiden aiheiden käsittelyssä. Molemmissa aihealueissa ensinnäkin, kun kyse on tiedonvaihdosta viranomaisten kesken, ja toisaalta kyse on myös asiakkaiden tunnistamisesta, varmentamisesta. Olen tyytyväinen havaitessani, että ainakin osa menettelystä on saatu jo valmiiksi. Ymmärrän, että, että olemme tässä vasta varhaisvaiheissa. Parlamentin poliittinen tahto on ilmaistu direktiivissä, joka hyväksyttiin viime toukokuussa. Ja molemmissa tapauksissa sekä teknisessä standardissa, joka liittyy viranomaisten väliseen viestintään, parlamentti sanoi, että meillä tulisi olla teknologinen neutraalius niin, että operaattoreita, alan toimijoita ei jätetä näiden markkinoiden ulkopuolelle. Tämä prosessi on laadittu avoimesti ja neutraalilla tavalla. Tekniset asiantuntijat, kuluttajat, kolmannet osapuolet, kaikki tulisi tehdä äh, äh, kykeneväisiksi ymmärtämään, miten järjestelmä toimii. Byrokraattinen lähestymistapa, pyrkimys ikään kuin piileskellä byrokraattisten tekosyiden takana voi vaarantaa koko järjestelmän maksujärjestelmästä tulisi tehdä helposti lähestyttävämpi ja avoimempi. Meidän on pyrittävä vastaamaan myös markkinoiden tarpeisiin. Parlamentti seuraa hyvin tarkasti näiden aiheiden etenemistä. Parlamentin poliittista kantaa on kunnioitettava. Haluan tehdä tämän nyt aivan selväksi sekä EBAlle että myös komissiolle. Meille tämä aihe on tärkeä prioriteetti. Me olemme käyttäjien, kuluttajien puolella ja haluamme varmistaa, että ei synny mitään byrokraattista lähestymistapaa, joka pistää vain kapuloita rattaisiin. Näin ei saa käydä. Olen varma, että EBA ja komissio reagoivat myönteisesti parlamentin toiveisiin. Kiitos. Kiitos. Nyt varjoesittelijät Olli Ludvigsson. Tack så mycket. Kiitos paljon. Haluaisin todeta, että se, että maksukorttiyritysten ja käsittelyksiköiden erottaminen on tärkeää. Se on välttämätöntä, että voidaan huolehtia kilpailusta markkinoilla ja kilpailun vahvistaminenhan on koko ajatus tähän asetukseen liittyen. Kilpailutilanteen parantumisen on tarkoitus laskea kuluttajien ja pienyritysten hintoja. Ja syy siihen, että tämä erottamiskysymys jätettiin kakkostasolle teknisiin standardeihin, se, että piti selvittää muutamia asioita, se miten käytännössä hoidetaan tämä erotteluasia – EBA-teknisten standardien luonnoksessaan on oikealla tiellä. Vaatimuslista, joka esitettiin, voisi olla toimiva. On kuitenkin hyvin tärkeää, ettei vesitetä tätä luonnosta nyt, kun lopullista versiota työstetään. Tätä tekstiä ei saa heikentää. Tulevan askeleen yhteydessä on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että teknisten standardien noudattaminen toteutuu. On hyvin tärkeää, että kaikki relevantit toimijat toimivat niiden sääntöjen mukaan, jotka sovimme. Sitten maksupalveludirektiivi kakkosesta. Tekniset standardit, jotka nyt sovitaan, ovat hyvin tärkeitä, jotta päivitetty direktiivi voi hyvin toimia käytännössä. Tässäkin on kyse siitä, että avoin oikeudenmukainen kilpailu toteutuu, jotta markkinat voisivat terveellä ja hyvällä tavalla toimia. Siksi tasavertaiset toimintamahdollisuudet ovat tärkeät. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tason yksi lainsäädäntöä. Jos ajatellaan viestintää toimijoiden kesken, niin jotkut perusperiaatteet ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin on todettava, että turvallisuusvaatimukset ovat selkeät. Kuluttajien on voitava tuntea, että palvelu on turvallista aina. Toiseksi ei saada ottaa käyttöön sellaisia määräyksiä, jotka estävät nykytoimijoiden ja nykytoimintamallien jatkumisen. Niiden toimijoiden, jotka ovat nyt markkinoilla, voitavat toimia tulevaisuudessakin. Ei voida esimerkiksi hyväksyä, että säännöt johtaisivat sellaisen redirect-vaatimukseen, joka tappaisi tietyt toimintamallit markkinoilta tällä hetkellä. Mallia on voitava käyttää jatkuvasti. Tämä on hyvin tärkeä periaate ykköstasolla ja sitä on kunnioitettava kakkostasolla myös täysin. Kolmanneksi on tärkeää, että tekniset standardit eivät mahdollista sitä, että pankit estävät tiettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen kautta. Tällainen ongelma on tällä hetkellä markkinoilla. Neljänneksi ei saada luoda sellaisia sääntöjä, että kolmannen tason palveluiden tarjoajien toimet eivät enää ole kiinnostavia kuluttajien silmässä tai mahdollisia. Viidenneksi ei saa syntyä myöskään sellaista tilannetta, että jotkut pankit välttelevät kilpailuja tai eivät investoi omaan järjestelmäänsä. Kuudenneksi on ajateltava yhteyttä, jota on pankkien ja muiden toimittajien välillä. Erilaisten mallien, teknisten mallien on voitava toimia. Ajatellaan tietokoneita, iPadeja, puhelimia ja niin edelleen. Kaikkia malleja pitää voida käyttää. Tämä on teknisesti monimutkainen kysymys ja yleiset linjat ovat kuitenkin samanaikaisesti hyvin helppoja. Tässä luodaan sellaiset säännöt, joiden kautta avoin oikeudenmukainen on kilpailu on mahdollista kaikkien markkinatoimijoiden kesken – me seuraamme tätä kysymystä hyvin tarkkaan ja katsomme teknisiä standardeja. Tämä on todella, todella tärkeä prosessi. Kiitos. Thank you, Ashley Fox. Kiitos, Ashley Fox. Thank you, Chairman. If I can... Kiitoksia puheenjohtaja, jos voin puhua näistä, tästä toimitusmaksuasetuksesta ensin. Kollega Pank EBAsta sanoi, että he saivat tietoa tästä mandaatista aika myöhässä vaiheessa ja itse asiassa hän oli kyllä tässä aika kohtelias lainsäätäjien suuntaan, koska pyyntö laatia näitä teknisiä standardeja tuli trilogin ihan loppuvaiheessa ilman minkäänlaista konsultaatiota pankkiviranomaisen kanssa. Ja mielestäni tämä on väärin, että lainsäätäjä nyt sitten arvostelee EBAa siitä, että se on myöhässä eikä ole toiminut aikataulussa, jos itse asiassa – asetamme täysin epärealistisen aikataulun alun perinkin sille. Ja mielestäni lainsäätäjinä meidän pitäisi olla varovaisempia, kun kysymme, kun pyydämme komista muita laattimaan työtä aivan viime hetkellä lyhyessä, lyhyessä varoitusajalla ja sitten täällä sanomme, miksi, miksi toimineet nopeammin. Vastaus tietenkin on, että jos olisimme antaneet heille hiukan enemmän toimiaikaa, ja ajatus, että pyytäisimme tällaisia teknisiä standardeja. Viime vaiheessa stan, trilogia kaikkihan tiedämme, että tällaisen standardin kautta olet paras, olet paras tapa laatia lainsäädäntöä mm, lyhyellä aikataululla. Ja ymmärtääkseni neuvosto eikä parlamentti pyysivät näitä teknisiä sääntelystandardeja. Tämä on minun oma näkemykseni siitä, miksi tähän on päädytty. Nyt kysyisin sekä komissiolta että EBAlta. Selvästikin mitä haluamme tässä välttää ovat se, että tässä su- annetaan suosituimuskohtelua omille korttijärjestelmille niin, että kilpailevat prosessointipalvelut kärsivät. Joten ensimmäinen kysymys, onko teillä esimerkkejä, jonka voisitte kertoa valiokunnalle, jossa kilpailu sääntöjä on rikottu ja on tämä on aikaisemmin, jotta estetään tämä ero, jota me tässä ehdotamme. Sitten toinen kysymys. Oletetaan, että tällaisia rikkomuksia on tapahtunut. Uskotteko te, että se, että pelkästään erotetaan tilinpito- ja järjestelypuoli, takaa mahdolliset eh, sen, että voidaan tällaisiin rikkomuksiin jatkossa tarttua ja puuttua. Sitten vielä PST2 puheenjohtaja. Sanoisin, että yhdistämässä kuningaskunnassa – Avoin pankkityöryhmä on perustettu, jotta koottaisiin mukaan fintech-toimijat ja pankit. Tarkoituksena on e- laatia yhteiset puitteet ja avoimen standardin järjestelmä. APR I, jota varmistetaan yhteistyö kolmansien ja tahojen pankkien välillä. Ja raportti, jonka tämä työryhmä laati, toteaa, että yhteiset turvallisuusstandardit, niiden pitäisi tehdä helpommaksi pankkien varmistaa, onko kolmannella osapuolella tarvittavat turvatakeet käytössä ennen kuin annetaan heille pääsy asiakastietoihin. Näin voidaan vähentää petosten määrää, joka kohdistuisi asiakkaisiin. Yhdistynyt kuningaskunta kunnan työryhmä ehdottaa, että perustettaisiin riippumaton viranomais, joka tarkastaisi kolmannet osapuolet ja laatisi tällaisen valkoisen listan hyväksytyistä osapuolista. Ja mietin, voisiko komissio miettiä jotakin samantyyppistä EU-toimivaltuuksien rajoissa. Näin voitaisiin ehkä reagoida paremmin pankkisektorin huoleen, saada aikaan oikea tasapaino luotettavuuden ja turvallisuuden ja PSD2 välillä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitos, Sofiin Intveld. Yes, thank you, Chair. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Voisin yhtyä viimeisimpään ehdotukseen, jonka Ashley esitti. Kun katson oman maani tilannetta, niin tiedän, että jotkut pankit käyttävät sitä tilannetta, että meillä ei vielä ole sääntöjä ja tätä kautta pitävät uudet markkinoille tulijat poissa markkinoilta. Kilpailu siis vääristyy, joten tämä olisi askel oikeaan suuntaan. Vaaditaan hieman aikaa ennen kuin PSD astuu voimaan. Näin sitä on käytetty kilpailun vähentämisen, eikä suinkaan niin, että aika olisi hyödynnetty ja olisi ennakoitu markkinoiden avaamista. Minulla olisi toiseen seikkaan liittyvä kysymys. Halusin, että SEPA-aihe olisi sisällytetty tähän esityslistan kohtaan ja sen käsittelyyn. Tätä puheenjohtaja ei kuitenkaan maininnut. Pyysin komissiota raportoimaan SEPAn täydentöönpanosta. Mehän olemme saaneet kansalaisilta viestejä, joiden mukaan edelleenkin ongelmia on. Ja varsin myöhään olemme saaneet aivan lyhykäisen katsauksen komissiosta, mutta minusta kyllä SEPA ansaitsisi kattavampaakin täytäntöönpano raportointia. Jos tätä nyt ei vielä ole sisteristön kautta komissiolle välitetty tätä pyyntöä, niin mieluusti kuulisin tällaisen lähitulevaisuudessa. Thank you. Kiitos. Nyt en näe McCasia Mr. Reiman, yes. Please. Reiman, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Sven Giegoldin nimissä. Haluaisin viestiä yhden seikan ja muutaman kysymyksen. Maksukorttimaksut. Karttien osalta näyttää siltä, että korttiyritykset pyrkivät estämään katon, joka näille toimitusmaksuille on annettu luoden uusia maksuja, lisäävät maksuja, jotka eivät ole asetuksen alla ja niin edelleen. Onko tämä laista nähty komissiossa, että pyritään kieltämään toimitusmaksukatto, joka on asetuksen kautta syntynyt? Ja jos on huomattu tällaista toimintaa, niin mihin toimiin lähdetään, jotta tämän katon kiertäminen olisi mahdotonta. Ja sitten maksupalveludirektiivi. Miten sähköiset maksut otetaan huomioon, jotta voidaan huolehtia turvallisista maksuista, erityisesti sellaisista, jotka toteutuvat ostotapahtumien yhteydessä. Se olisi kolmas kysymykseni. Kiitos. Thank you, Mark. Kiitoksia Marko Valle. Non ho un intervento da fare su questo. Minulla ei ole tästä kommentoitavaa. Thank you. Kiitos. En näe myöskään Barbara kapelia täällä, joten voimme antaa puheenvuoron takaisin herra Andrealle. Thank you, Chairman. Well, oh. Kiitoksia puheenjohtaja tästä ensimmäisestä kohdasta, joka tuli esille. Viivästys sääntelyteknisissä standardissa äh, koskien asetusta. Aluksi sanoisin, että asia on aika selvä ja korostaisin, että olemme kovasti sitoutuneita noudattamaan aikarajoita lainsäädännössä annetaan ja useimmiten tässä onnistumme. On ollut kuitenkin sellaisiakin tapauksia, jolloin valitettavasti emme ole pystyneet toimimaan vaatimuksen mukaisesti. Tämä mandaatti tuli varsin myöhäisessä vaiheessa prosessia, joten emme pystyneet alkaa valmistelua silloin, kun neuvottelut olivat jo meneillään. Tämä on alue, jolla tarvitaan huomattavaa panosta prosessointiyksiköltä ja verkkojärjestöltä, niin kun laitetaan näitä suosituksia jälleen kerran. Resurssikysymystä en nyt halua liikaakaan korostaa, mutta kuitenkin täällä on yksikön päällikkö paikalla ja vielä kuukausi meillä on vain yksi asiantuntija, joka käsitteli maksuja, joten kyllä tämä on ollut meillä aika rankkaa, mutta sanoisin kyllä vielä sen, että se seikka, että jotkut sääntelytekniset standardit, kun tulevat voimaan sen jälkeen, kun on täytäntöön pantu primaarilainsäädäntöä tasolla yksi, niin tämä ei ole mitään uutta tai epätavallista. Näin tapahtuu eri alueilla. Meillä on annettu erilaisia toimivaltuuksia, mitä tulee sääntelyteknisiin standardeihin. Ne on usein hoidettu vasta ykköstason tekstin laatimisen jälkeen ja joskus viivästymisten lisäksi, jota me aiheutamme, voi olla myös viivästymisiä siinä, kun komissio hyväksyy tekstejä tai parlamentti ja neuvosto harjoittavat valvontaansa, joten aika viipeet eivät ole epätavallisia. Olemme yrittäneet kuitenkin selventää tätä konsultaatiopaperissa sikäli, että odottaisimme, että lopullinen standardimme on saatavissa suurin piirtein siinä vaiheessa, kun vaatimukset alkavat olla sitovia prosessoiville yksiköille ja verkkokorttijärjestelmä niin, että ne pystyvät varmistamaan niiden äh, riippumattomuuden päätöksentekoprosessissa ja viitataan, silloin kun viitataan näihin standardeihin, ja myös viranomaiset voisivat ottaa standardit huomioon täytäntöönpanossaan välivaiheessa. Joka tapauksessa tämän pitäisi mahdollistaa se, että voidaan hoitaa nämä siirtymävaiheet hyvin. Olemme todellakin tietoisia siitä, että parlamentti on korostanut tarvetta neutraaliudelle menettelytavoissa standardein pitää olla avoimia ja varmistaa, että vaaditut hyödyt, saa, edut saavuttavat loppukäyttäjän. Tämä on todellakin asia, joka johtaa meidän tekemäämme työtä ja olemme valmiita sitoutumaan asiaan teidän kanssanne, jotta varmistamme, että nämä tavoitteet toteutuvat silloin, kun työmme tulee valmiiksi. Olen tyytyväinen kuullessani, että sellaisen mielipiteen, että nämä sääntelytekniset standardit ovat oikean suuntaisia. Nyt, niin kuin sanoin, olemme tarkastelemassa näitä kommentteja, joita olemme saaneet, ja toivottavasti voimme viedä tämän loppuun tämän toimeksiantoasetuksen varsin nopeasti. Oikeastaan me emme yritä mitenkään pakottaa olemassa olevia toimijoita yhteisen mallin piiriin. Aina haluamme säilyttää suhteellisuuden ja heijastella eroja eri käytännöissä, mutta tietenkin meille on myös tärkeää täytäntöönpanna yhteisiä standardeja ja periaatteita, joita tarvitaan, jotta lainsäädännössä vaatimukset toteutuvat ja toimivat. En tiedä, haluat koe, että käsittelen joitakin näistä kysymyksistä? En usko, että nämä kaikki kysymykset oikeastaan kuuluvat meille. Mitä tulee siihen, että olisi tällaisia viranomaisia EU-tasolla, jotka varmistaisivat vahvan turvallisuuspuolen toteutumisen. Me emme pysty tätä roolia täyttämään, mutta olemme valmiit PSD2 yhteydessä. Siellä on tällainen lainenkin mandaatti varmistaa, että ainakin yhteistyö ja käytäntöjen lähentäminen viranomaisten välillä toteutuu. Me olemme valmiit ainakin tämänhetkisessä raameissa tukemaan yhteistyötä ja korkeita standardeja eri viranomaisten välillä. Jättäisin puheenvuoroni tähän. Kiitos. Thank you, Mr. Sal- Kiitos herra Sales. kollega ensin. I would uh, go first on... Niin, Käytän ensin puheenvuoron toimitusmaksuista. Minulla on viisi seikkaa kommentoitavana. Pyrin puhumaan lyhyesti. Edustaja Salvan kysymys liittyy siihen, onko artiklan 7 täytäntöönpanoa lykättävä, kun ajatellaan viivästystä, jota Evan kanssa on tapahtunut. Ei se meistä ole tarpeen, kun kansalliset viranomaiset voivat huolehtia tämän säännön noudattamisesta täytäntöönpanosta. Artikla 7.6 määrää, että Eva voi kehitellä standardeja, mutta ei sen ole pakko. Joten olisi voinut käydä niin, että EBA olisi päättänyt olla luomatta standardeja. Silloin se olisi jäänyt joka tapauksessa kansallisten viranomaisten käsiin, joten kansalliset viranomaiset meistä voivat huolehtia tästä artiklasta tässä muodossaan. Tietenkin näitä standardiluonnoksia voidaan tutkia EBAn julkaisemia, mutta jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää, tekevätkö näin vai eivät, joten täytäntöönpanoa ei tarvitse lykätä. Olemme merkineet muistiin edustaja Ludvigssonin kommentit hyvin tarkkaan, että asetusta ei saisi vesittää sen vaikutusta. Todella otamme tuon huomioon Evan kanssa käytävässä vuoropuhelussa, kun valmis luonnos saadaan käsittelyyn. Edustaja Fox, todella on aina hyvä, jos parlamentti ja neuvosto haluavat antaa Evalle ja komissiolle enemmän aikaa. Se olisi ainahan tervetullutta. Mutta Kuten sanoin, standardeja ei ollut pakko kehitellä. Hyvä, että ei vaan päättänyt kehitellä tällaiset sääntelystandardit, koska on hyvä, että alaa kuullaan. On hyvä, että saadaan yksityiskohtaisemmat standardit ja että komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla on mahdollisuus niihin tutustua. Mutta standardien luominen ei ole välttämätöntä tässä yhteydessä, joten siinä mielessä tämä tulos on ihan hyvä. Emme ajatelleet, että lykkäys olisi tarpeen. Uskomme myös, että EBA tekee kovasti töitä, joten emme halua kritisoida. Ja sitten esimerkit, joita pyydettiin siitä, koska se, että ei ole eroteltu tätä toimivaltaan on johtanut ongelmin Tällaisia esimerkkejä on energialalta, mutta tuskin sitä tässä kaipasitte. On sanottava, että epämuodollisia valituksia kuulemme käset käsittelyalan toimijoilta, jotka sanovat, että järjestelmät tarjoavat tällaisia yhdisteltyjä palveluita ja käyttävät ainoastaan omaa käsittelyyritystään. Mutta jos haluatte konkreettisia esimerkkejä, niin Alankomaissa on tapaus 90-luvun lopulta. Siellä kilpailuviranomaiset pakottivat pankit luopumaan yhteisestä infrastruktuurista. Tavallaan tehtävien erottamistapaus. Toinen asia on se, että pankit itse päättävät sepa korttijärjestelyissä jo, että tämä järjestelmä ja infrastruktuuri erotellaan. Ja tähän puuttui vielä Euroopan keskuspankki, joka myös kehitteli standardeja, joissa järjestelmän ja infrastruktuurin erottelu toteutuu. Sitten viimeinen seikka, joka esitettiin edustajan Giegoldin puolesta siitä, onko komissio tietoinen siitä, että valituksia on järjestelmistä ja pankeista, jotka keksivät uusia maksuja. Olemme kuulleet näitä syytöksiä tutustumme hyvin tarkkaan tähän kysymykseen. Meidän pitäisi olla tässä vähän tarkkana siinä mielessä, että tämän toimitusmaksuasetuksen kiertäminen on mahdollista ainoastaan, ja jos tässä siirretään osapuolelta toiselle näitä maksuja. Se, että maksu kasvaa ei sinänsä tarkoita, että kierretään näitä määräyksiä. Olemme tietoisia näistä syytöksistä kyllä – ja kun näistä kuulemme, tutustumme niihin hyvin tarkkaan, katsomme tarkkaan myös kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, joiden olisi ehkä paras tutusta näihin tapauksiin. Ensin kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Sales. Kiitos, herra Sales, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Muutama kommentti, aivan erityisesti PSD2 liittyen. Voimme pitkälti yhtyä Tajanin ja Ludvigsonin kommentteihin – PSD2 peri, perusperiaatteita on kunnioitettava. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki alkuperäiset tavoitteet tulevat tässä kunnioitetuiksi. Osittain me teemme tämän ponnistelujen kautta, jota tehdään, kun lainsäädäntöä siirretään kansalliseen lainsäädäntöön jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on myös aivan normaalia seurantaa sen jälkeen, kun uutta lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Tämä kuuluu osana klassisiin komission toimivaltuuksiin. Joskus syntyy käsitys siitä, että markkinoilla toimijat, pankkiala yrittää vastustella sitä, että uusia toimijoita tulisi markkinoille. Mekin olemme tästä kuulleet. Joissakin tapauksissa sen täytyy olla tottakin. Me olemme alan toimijoihin säännöllisesti yhteydessä myös kuluttajiin, fintech-alan toimijoihin, pankkeihin. Me olemme niin ikätietoisia, että monet pankit valmistautuvat huolellisesti, jotta ne voivat olla valmiita sitten, kun PSD2 täysin astuu voimaan. Ne yrittävät ennakoida tulossa olevia muutoksia ja yrittävät myös sopeuttaa omaa IT-rakennettaan tuleviin muutoksiin. Eli tästäkin valitsee erilaisia näkemyksiä, mutta on selvää, että markkinat valmistautuvat näihin suuriin muutoksiin, jotka toteutuvat sitten tammikuussa 2018. Kaksi lyhyttä kommenttia niistä ponnisteluista, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehty. Fox tämä mainitsi. Me olemme suurella mielenkiinnolla lukeneet tästä avoimesta pankkialan työryhmästä – josta kuulimme. Me olemme yhteyksissä lukuisiin sidosryhmiin, ajatuspajoihin, alan toimijoihin. Siellä tehdään dynaamista tärkeää työtä erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa. No sitten ajatus siitä, että olisi jonkinlainen viranomaisen, viranomainen, joka hyväksyisi toimijoita listalle. Tämä ei ollut tason yksi tekstissä. Sitä lainsäätäjä ei edellyttänyt minun vaistovarainen reaktioni niin olisi todeta, että olisi kenties järkevää, järkevää keskittyä toistaiseksi tason yksi eh, hy- hyvään siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön, täytäntöönpanoon ja suuntaviivoihin, että tähän nyt eh, juuri työstetään, täytyisi perehtyä aiheeseen hieman syvällisemmin. Ja lopuksi vielä lyhyt vastaus edustaja Intveltille Sepasta. Komissio on myös tätä aihetta työstänyt aika lailla. Niin kuin muistatte, määräaika on lykätty helmikuulta 2014 elokuulle. Eli nyt ollaan jo kaksi vuotta jäljessä SEPAn täytäntöönpanossa. Jäsenvaltiot juridisesti ovat toki äh, sääntöjen mukaisessa tilanteessa, mutta ongelmia on havaittu aivan erityisesti suoraveloituksen suhteen. Me olemme seuranneet tilanteen kehitystä huolellisesti. Olemme julkaiseet kymmenen pilottihanketta, äh, pilotti, äh, siis pilotti äh, rikkomusmenettelyä jäsenvaltiota vastaan. Ne ovat ikään kuin ennakoivia menettelyjä. Meillä on myös isoja jäsenvaltioita, joista tulee suurin osa valituksista. Puhutaan siis euroalueen jäsenvaltioista. Me emme ole hiljan saaneet loppukäyttäjiltä enää valituksia. Minulla on se vaikutelma, että viranomaiset ovat ponnistelleet viimeisen vuoden aikana ja ovat varmistaneet, että meille ilmoitetaan ne viranomaiset, jotka varmistavat oikean täytäntöönpanon ja vaatimusten toteutumisen. Mielelläni annan lisätietoja sitten kahdenvälisesti, jos tarve vaatii. Kiitos. Thank you very much. Kiitos myös vastauksistanne. Liittyen kollega Intveltin suulliseen kysymykseen, toivottavasti vastaus tyydytti teitä. Nyt voimme tämän osuuden esityslistalla päättää. Kiitos komission edustajille ja EBAn edustajalle tästä tärkeästä näkemysten vaihdosta. Puhumme merkittävästä osasta sisämarkkinoita ja taloudellista integraatiota. Nyt keskeytämme kokouksen, jatkamme kello 11.45, silloin vuorossa äänestykset.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

Dear colleagues, please take... Kollegat, olkaa hyvät ja istutukaa. Voimme käynnistää äänestyssession. Pyydän ensin, että testaamme äänestyslaitteet. Testiäänestys. Äänestys alkaa. please. Still some colleagues to vote for the test. Okay. Vielä jokunen kollega puuttuu. Hyvä. Hienoa. Testi on hyväksytty. Nyt voimme käynnistää äänestyksen ensimmäisten mietinnöstä. Darius Rosati esittelijänä aiheena pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla. Tarkistus 72 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tarkistamme 81. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tarkistamme taas 84. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Käsiä ei juurikaan nouse joistakin ryhmistä. Tarkistetaan 87. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 88. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme luulenpa että oli hylätty mutta parempi tarkistaa Movement, One EPP too many. Yksi EPP-läinen liikaa. Ok. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 98. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. EPV oli puolesta. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelen näin, että EPP äänesti puolesta. Minun virheeni. 108 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 108. Rejected. Hylätty. 109 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 110 puolesta vastaan. Tarkistamme. 110. collects the vote. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 104 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. EFDD voisi näyttää käsiä siellä hieman reippaammin, muuten täytyy joka kerta tarkistaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 113. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö tässä taisi olla, mutta tarkistamme. Kädet eivät nouse. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan. Tarkistamme. Close. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta. Ei vaan tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kaksi All is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 125. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 128 puolesta vastaan. Tarkistamme 128. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 129 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Aha, tarkistetaan. Vote is open. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tarkistamme 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. luvuin. 139 puolesta vastaan Tarkistamme 139. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 140 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Näin EPPllä miinusta, mutta muutitte mieltänne. Selvä. No niin, sitten se hyväksytään. Kiitos Markus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 141. Closed. Äänestys päättyy. Taas peli. Hylätty. 1-4-2. Puolesta vastaan. Tarkistamme. 1-4-2. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö, Hylä, hyväksytty, korjapuheenjohtaja. 17 puolesta vastaan. Nyt tilanne muuttui, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Taas pitää tarkistaa. Olettaisin, että se oli hylätty, mutta Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 on siirretty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 40. But let's see. Hylättyhän se on, mutta katsotaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan Tarkistamme 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. One EPP too many. Yksi epäpäräinen liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 47, 46 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Tarkistamme 47. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 60 luulen, että se hyväksytään, mutta tarkistetaan. Against. Two colleagues to vote yet? Kaksi kollegaa vielä puuttuu. You don't have to. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. EPP, äänestääkö EPP puolesta? No tarkistetaan. 61. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 62. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Aldea ei nyt näkynyt, tarkistetaan. Nostakaapa käsiä. Näyttäisi, että se hylätään. Äänestys päättyy. Hylätty. 64 puolesta vastaan Tarkistamme 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 65 puolesta vastaan. Äänestys alkaa 65. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli taas. Hylätty. 66 puolesta vastaan. Tarkistamme 66. Hmm? hmm? <laughs> Vote is open. Eh, Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Tiukkoja äänestyksiä tänään. 69 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 69. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme. Ei äänestetä, vaan 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73 puolesta vastaan. Tarkistamme 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Sama enemmistö. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi I puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67, 68, erilliset äänestykset, molemmat nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys 67, äänestys alkaa. Aye. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 68. Nimenhuutoäänestys niin ikään. Äänestys alkaa. Secretariat is telling that they are not... Sihteeristö sanoo, että nämä eivät ole identtisiä, joten niistä täytyy molemmista äänestää. Nyt äänestetään jälkimmäisestä. Äänestys alkaa. Vielä muutama puuttuu. Äänestys päättyy. Hylätty. 133. Eikö niin? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. Ei vaan. Se raukeaa. Yksi kolme viisi. Yksi kolme viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Yksi kolme viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 136 puolesta. Vastaan. Nyt. Tyhjää. Hylätty. Nyt teksti näin muutettuna nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta. Ei yhtään vastaan. 11 tyhjää ääntä. Lainsäädäntöpäätöslauselma. Siitä äänestetään nyt. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys tässäkin. Äänestäkääpäs nyt. Vielä on monta kollegaa, jotka eivät ole äänestäneet. Yksi EPP-läinen liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. 45 puolesta, ei ketään vastaan ja 11 tyhjää ääntä. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. To... Nyt siirrymme mietintöluonnokseen. luonnokseen jonka esittelee Jakob van Weizsäcker. Virtuaalivaluutat aiheena. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. k 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 60 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Original constell- political constellation. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 85 puolesta vastaan tarkistetaan. 85 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 101 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi K puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Johdon johdantaso viite yksi tai yhtenä ryhmänä kaikki, paitsi tarkistus kolme. Kaikki yhdessä sopiiko? Äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Imko kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus kymmenen äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Both these Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt tekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. 54 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Vote. Seuraavana Edustaja Stolajanin mietintö. Tämä on varmaan pisin otsikko. Tähän mennessä joten en lue tätä. IAS, IFRS, E, FRAG ja PIOB. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi B. Suullisen tarkistuksen kerran vihreältä puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 62 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kont 11 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 66. 66. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi H, ensimmäinen osa. Ei. Kompromissi H ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kompromissi ja suullinen tarkistus. Muutama kollega vielä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten alkuperäinen kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 10 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi JA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 83 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 87 puolesta vastaan tarkistetaan. 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan uskoakseni sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä jälleen. 90 ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 91 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 92 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Äänestetäänkö siitä? Ei. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi N ja suullinen tarkistus ja sitten kohta kohdalta äänestys vielä. Eli ensin ensimmäinen osa ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty. Voidaan tarkistaa, että olemme ihan varmoja. Ensimmäinen osa ja suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. Nyt toinen osa. Eikö ensimmäisestä osasta ilman suullista tarkistusta? Toinen osa. Ää, toinen osa tarkoittaakin sitä. Toinen osa puolesta. Toinen osa. Puolesta. Se on alkuperäinen kompromissi. Puolesta vastaan tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Sorry, what is... Okay. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissio puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 18 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Miten yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi, ei vaan viite kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite kolme alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3a suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joiden tason viitteet 4.11 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen 13 ja 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 B-suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16.18 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 ja suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 suullisen tarkistuksen kerää esittelijältä puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Votis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi TA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi UA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Jonathan kappale J alkuperäinen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi tupla v puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta ei vastaania. Viisi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. For final vote, the draft opinion by Mr. Tremosa. Sitten vielä herra Tremosan mietintö, viimeinen mietintö, josta äänestämme Koskee sitä, miten EU-oikeutta sovelletaan ja seurataan. Vuodelta 2014 kertomus. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan Tarkistamme tarkistuksen 14. Äänestys Päättyy. Hyväksytty tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi BA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Pyydän anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tarkistamme 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kohta kuusi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa 56. Vote is closed. Päättyy hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taakse 63 puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa. Tarkistamme 63 tuloksen. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ilmeisesti, mutta tarkistamme äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tarkistamme 71 äänestys 78, sorry. Anteeksi, 78 korjaa puheenjohtaja. Äänestys päättyy. Hylätty. Vuorossa teksti muutettuna. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. 32 puolesta 24 vastaan. Ei tyhjää hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Me voimme lopettaa tähän kokoukseemme seuraava kokous maanantaina iltapäivällä 23. toukokuuta kolmesta puoli seitsemään ja samoin tiistaina aamupäivällä. Kiitän kaikkia. Kokous päättyy.